aina neuvotteluissa mm, komissio tulee pitämään parlamentin ajan tasalla kaikista eri kehitysvaiheista. Kiitos komissaari de Gucht. Tässä on kaksi päätöslauselmaesitystä 2674 2013 ja vihreiden ryhmän oma Keskustelu on päättänyt ja huomenna äänestetään 11.30 alkaen. Hyvät naisten herrat, 260 äh, artiklan mukaisesti korjauksista, joihin ei ole mitään kommentteja, joka tarkoittaa sitä, että nämä korjaukset on hyväksytty. Seuraavana esityslistalla e- äh, suullinen kysymys komissiolle koskien EUn ja Taivanin kauppasuhteita ja annan alkuun tähän Kaspaarille viisi minuuttia esittelijänä tämän suullisen kysymyksen. Hyvät kollegat, hyvä puhemies. Kahdenvälinen kaupan kokonaisarvo EUn ja Taiwanin välillä vuonna 2011 oli yli 40 miljardia euroa ja nämä kauppasuhteet ovat entisestään kasvaneet. Tällä hetkellä tilanne on se, että EU on aktiivisesti Taiwanin alueella ja muutaman kuukauden ajan on ollut olemassa Etelä-Korean kanssa myös kauppasopimus voimassa. Japanin kanssa on neuvoteltu kauppasuhteita Kiinan kanssa, josta juuri keskusteltiin. Eh, myös Manner Kiinan kanssa intensivioidaan näitä suhteita. Tilanne on nyt se, että Aasian alueella eh, on monien muidenkin maiden kanssa neuvotteluja käynnissä ja tällä hetkellä ei ole vielä löytynyt eh, mahdollisuutta intensivioida näitä Taivanin kanssa voimassa olevia suhteita ei ole mitään järkeä, että Taivanin kanssa ei keskusteltaisi jostain sopimuksesta, joka voisi olla vaikka vapaakauppasopimus, mutta meidän pitäisi nyt yhteisesti miettiä sitä, miten näitä kauppasuhteita voimme hoitaa Taivanin suuntaan, miten niitä voidaan laajentaa ja estää se, että Taivan tässä ympäristössä, nimittäin ympäristössä, jossa monet maat, sen naapurimaat, haluavat aktivoida suhteitaan Taivaniin ja että näillä mailla on samanlaista teollisuutta kuin EUlla ja, ja ovat erittäin aktiivisia Taivanissa, niin miten EUn investoijat, jotka ovat tällä hetkellä kaikista suurin ryhmä, pärjää tässä kilpailutilanteessa? Siksi kysymme komissiolta, miten komissio arvioi kauppasuhteita Taivaniin, mitä mahdollisuuksia on parantaa näitä kauppasuhteita Taivanin kanssa, ottaen huomioon tämän tilanteen, joka siellä vallitsee, ja ottaen huomioon myös Kiinan kanssa aloitettavat neuvottelut, mitä voisimme yhdessä tehdä, jotta voisimme varmistaa sen, että Taivan, joka on tuolla, tuolla kauppasuhteiden keskiössä olisi kuitenkin meidän kanssamme jatkossakin hyvä partneri. Ja on hyvä, että on keskusteltu Kiinan suhteista nyt ja olen kiitollinen kaikille ryhmille, että olemme voineet nämä molemmat keskustelut ottaa tämän päivän esityslistalle. On hyvä vaihtaa ajatuksia näistä kysymyksistä. Kiitos. Vielen Kiitos kollega Kaspari. Ja Komissaari De Gucht, olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Mr. President. Kiitos puhemies. Kiitokset myöskin herra Kasparille ja muille jäsenille. Kaksi vuotta sitten komissio vastasi suulliseen kysymykseen EUn ja Taivanin välistä suhteista. Ja se, mitä tuolloin sanottiin, pätee suurimmilta osin tänäänkin. Kuitenkin Taivan on siirtynyt viiden, se on siirtynyt 15 sieltä 23. sijalle kauppakumppanimme keskuudessa, mutta me olemme edelleen suurin sijoittaja Taivanin. Jos me tarkastelemme numerotietoja viime vuosikymmeneltä, investointisuhteet ovat kasvaneet samassa suhteessa kuin Taivanin suhteet Yhdysvaltoihin ja Japaniin. Talouskriisi tietenkin muutti tilannetta hieman. EUlla ja Taivanilla on jo dialogia. Viran, virkamiehet tapaavat kerran pari vuodessa. Siellä käsitellään ähm, useita asioita, esimerkiksi kaupan teknisiä esteitä, teollistekijänoikeuksia, julkisia hankintoja, tulliasioita, lääketeollisuuteen liittyviä asioita ja niin edelleen. Dialogissa keskitytään tariffien ulkopuolisiin esteisiin, ja tämä on tuottanut tulosta molemmille osapuolille. Olemme päässeet yhteisymmärrykseen monista asioista ja olemme eh, eh, onnistuneet purkamaan sellaisia solmukohtia, jotka muuten muodostuisivat esteeksi investoinnille. Ja näin on saatu parempi investointien ja kaupan virta aikaiseksi. Komissio on ollut aktiivisessa yhteistyössä Aasian kanssa. Me olemme neuvotelleet tai olemme neuvottelemassa Etelä-Korean, Singaporen, Malesian, Taiwanin ja Japanin ja Singaporen kanssa – Lisäksi me aiomme käynnistää neuvottelut Kiinan mantereen kanssa ja tästähän juuri keskusteltiin hetki sitten meidän täytyy keskittyä tämänhetkiseen kauppa-agendaan tällä hetkellä ja sitten myöhemmässä vaiheessa voidaan miettiä sitä, miten me voimme entisestään parantaa kauppasuhteita Taiwanin kanssa, kunhan molempien kunnianhimojen taso on sama, jotta saadaan esimerkiksi markkinapääsy tasavertaiselle tasolle. Kiitokset huomiosta. Kiitos komissaari. Nyt ryhmien puhujat, kollega Stasni, kaksi minuuttia. Thank you, Chairman, Commissioner. Kiitos puhemies. Hyvä komissaari Tämä päätöslauselma Taiwanin kauppasuhteiden kehittämisestä on hyvä askel vahvistamaan EUn Taiwanin välisiä suhteita kulttuurisesti ja taloudellisesti. Viimeisen 20 vuoden aikana kahden välinen kauppa EUn ja Taiwanin välillä on 12 kertaistunut näiden, eh, tämä on kasvanut 40 miljardiin euroa vuonna 2011. Ja vaikka kasvua on ollut, niin kauppa EUn ja Taiwanin välillä on vielä eh, pienempi kuin mihin sillä olisi potentiaalia. Se Taiwan on eh, vakaa demokratia, toimiva talous, jolla on paljon tarjottavaa EUlle. Pari vuotta sitten, kun Inta-valiokunnassa vaadin tiukempia kauppasuhteita, niihin komissio vastasi, että emme halua olla ensimmäisinä. No viesti oli ihan selkeä. EU ei halunnut provosoida Kiinaa eikä halunnut, halunnut asettaa uhanalaiseksi vapaakauppasopimusta Kiinan kanssa. Nyt Kiina, USA, Etelä-Korea, Singapore ja Uusi-Seelanti joko neuvottelevat parhaillaan tai ovat jo saattaneet päätökseen eh, vapaakauppa eh, sopimukset Taivanin kanssa. Voimmeko me jäädä nyt paikoillemme? No vastaus on, sen pitäisi olla hyvin selvä. Molempien kansalaisia hyödyttää se, että neuvottelemme vahvemmasta ja syvemmästä investointisopimuksesta EUn ja Taivanin välillä. Ja tämän pitäisi tapahtua pikemmin eikä myöhemmin. Kiitos kollega Stastni, Seuraavana kollega Moreira, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Kauppaneuvottelut Taivan ja Euroopan unionin välillä ovat äärimmäisen tärkeä aihe ja nimenomaan kahden välisiä suhteita silmällä pitää välttämätön. Meillä on kuitenkin vielä jonkun verran mahdollisuuksia edistää asiaa kahdenväliseltä pohjalta, ottaen kuitenkin komission ja myöskin teollisuusasioista vastaavan valiokunnan kanta huomioon. Minkälaisia mahdollisuuksia on toteuttaa myöskin investointeja koskeva sopimus? Äsken puhuimme Kiinan kanssa solmittavasta investointisopimuksesta. Miksei yhtä lailla voitaisiin ajatella vastaavaa sopimusta myöskin Taivannin kanssa? Ymmärrän varsin hyvin sen, että vapakauppasopimuksen solmiminen ja aikaansaaminen Taivanin kanssa on äärimmäisen tärkeä myöskin investointeja silmällä pitää, mutta meidän ei ole syytä unohtaa kuitenkaan painopistealueita <clears throat> jotka pätevät yhtä lailla Taivanin kanssa solmittavaa sopimusta silmällä pitäen. Kiitos kollega Moreira. Seuraavana kollega Kasak, kaksi minuuttia. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, аз не бих искал да повтарям вече... Kiitos, komission jäsen. Minä en halua toistaa kaikkia numerotietoja, joilla kuvaillaan kauppasuhteitamme Taivaniin, on aika selvää, että me olemme jäljessä siitä potentiaalista, jotka taloussuhteilla voisi olla. Meidän täytyisi syventää suhteita ja rakentaa jo olemassa oleville hyville kauppasuhteille kahden kumppanin välillä tulisi kehittää teollisuutta, tietoteknologia-alaa, vihreää taloutta. Sieltä löydettäisiin mahdollisuuksia uusille työpaikoille. Nämä ovat korkean lisäarvon sektoreita, joista molemmat osapuolet saisivat kasvua. Taivanin rakentava asenne johti siihen, että on saatu aikaan 31 kahdenvälistä sopimusta mukaan lukien Japanin ja Taivanin välillä. Ja kaikki tämä osoittaa sen, että Taivan on valmis allekirjoittamaan sopimuksia muidenkin kumppaneiden kanssa. Sopimukset, jotka perustuvat VTOn kauppajärjestelmään. Ja olen vakuuttunut sen suhteen, että EUn ja Taivanin välinen kauppasopimus lisäisi EUn vientiä jopa 12 miljardilla vuodessa – ja täten todellakin vetoan komissioon, jotta se käyttäisi tätä mahdollisuutta hyväksi ja löytäisi pohjan kahdenvälisen sopimuksen aikaan saamiseksi. Komission ei tulisi aliarvioida niitä molemminpuolisia hyötyjä, joita sopimuksesta olisi. Olen vakuuttunut siitä, että Taivanin ei tulisi olla jälkijunassa suhteessa esimerkiksi Kiinaan Sopimus lähettäisi vahvan merkin siitä, että EU tukee demokratiaa ja sosiaalista pluralismia Taivanin kaltaisessa maassa. Kiitos kollega Kasak. Puolitoista minuuttia. Äh, Rova Keller. Kiitos. No, vihreät pitävät tärkeänä tätä Taivalin sopimusta ja se, se onkin kiireellinen saada aikaa. Sijoitukset EU-sta ovat Taivanissa ykkösijalla. siellä talous on jo hyvin eh, integroitu, eli meillä ei ole siinä mielessä tarvetta edistyä. Mutta kuitenkin parlamentti sanoo, että komissio ja, ja, ja pääosaston pitäisi asettaa jotakin tiettyjä prioriteetteja eh, kauppasuhteissa, vaikka siellä on henkilöstöstä pulaa. Mutta me neuvottelemme USA kanssa, Kanadan kanssa, Intian kanssa eh, ja, ja, ja muiden ja parlamenttinakin olemme vaikeassa tilanteessa, kun me emme pysy oikeastaan perässä näiden neuvottelujen edistyksestä. Ja senpä takia tällaiset sopimukset pitäisi pystyä, myös jälkikäteen niitä pitäisi pystyä seuraamaan. Vihreät ovat sitä mieltä, että on hyvä, että suhteita taiwaniin ei unohdeta, varsinkin kun samaan aikaan me solvimme investointisopimuksia Kiinan kanssa. Mutta Taiwanin positiivinen demokratiakehitys, oikeusvaltiokehitys, ihmisoikeuksien kunnioittaminen, ne ovat meille tärkeitä. On senpä takia tärkeää kahden väl... ajattelemme näitä tekijöitä talouden rinnalla. Eli meidän neuvottelumme eivät saisi rajoittua pelkästään kauppa, kauppakysymyksiin. Kiitos. Kiitos Rova Keller. Seuraavana kollega Tanok, kaksi minuuttia. Mikrofoni. excuse me, please. Mikrofonihan on päällä. Herra puhemies parlamentin ja Taiwanin välisen ystävyysryhmän puheenjohtajana olen jo vuosia vaatinut, että EU vastaisi Taiwanin taloudelliseen voimaan että saataisiin aikaan talouden sopimus, joka hyödyttäisi molempia osapuolia. Taivan on yksi tämän vuosisadan taloudellista ihmeistä. selvisi tällaista takaperoista maasta siitä kehittyi todellinen voimakas maa. Ja Taivan tuottaa whiskiä ja designer-kenkiä se, että me parannamme kauppasuhteitamme taiwanin suhtaan, siinä on järkeä sekä meille että heille ja EU on jo tällä hetkellä taiwanin suurin ulkomaisten investointien lähde ja Taivan on EUn seitsemänneksi suurin kauppakumppani Aasiassa ja tämä on valtaisa saavutus, jos otetaan huomioon väestöpohjan ja Kiinan väestö pohja on 58-kertainen Taivanin verrattuna, mutta sen kauppamahti on 11-kertainen Taivanin verrattuna. Neuvottelut Taiwanin kanssa ovat tärkeitä ja presidentti maan hallitusta täytyy onnitella hyvistä suhteista ja sopimuksista Pekingin kanssa, koska jännitteitä on pystytty höllentämään ja kauppaa lisäämään. Taivan on myöskin osoittanut Uuden-Seelannin kanssa tekemänsä vapaakauppasopimuksen kautta, että että äh, se pystyy toimimaan ilman Kiinan hyväksyntää. Toisin sanoen meidän tulisi ryhtyä vapaakauppaan vapaan äh, Taivanin kanssa, eikä meidän tulisi alistua Kiinan harjoittamalle painostukselle meidän tulisi mahdollistaa se, että Taivan pystyy osallistumaan ICAan ja VTOhon ja meidän tulisi myöskin onnitella Taivanin osuutta kaupan maailmankaupassa, koska se on arvokas kauppakumppani, joka kunnioittaa demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatteita. Teille on kysymys kollega Schulzilta. Otatteko vastaan, herra Tanak? Do you allow a question of colleague Schulz? herr Kiitos puhemies. Kollega Tanok, teille kysymys. Miten tämä yhden Kiinan politiikka EU:ssa perustelut näille sijoitussopimuksille eh, ja, ja Taivanin liittäminen Kiinaan on aika lailla, aika lailla sijansaksaa. Nimittäin eh, viime vuosisadan alussa Taivan oli yksi osa Kiinan suurinta talousihmettä, mutta kuitenkin Foxconn on taivanilainen yritys, jossa on huonoja, huonot työskentelyolosuhteet. Mitä te tästä olette mieltä? Kiitokset tästä kysymyksestä, mutta ette ilmeisestikään kuunnelleet puheenvuoroani koska sanoin, että Uusi-Seelanti, joka pitää kiinni yksi Kiina-politiikasta, ei, se on kuitenkin saanut aikaan vapaakauppasopimuksen tämän alueen kanssa, eli taiwan kuuluu VTOhon suurin osa maista ei kuitenkaan tunnusta Taivana itsenäisenä valtiona. Eli Taiwanin status on epäselvä. Se on kuitenkin demokratia, joka jakaa arvomme ja annetaan sille tunnustusta tai ei. 30 maata maailmassa tunnustaa Taiwanin, niin ei sillä ole merkitystä, koska voi siitä huolimatta käydä sen kanssa kauppaa ja hankkia paremmat suhteet. Kiitos kollega Tanok. Seuraavana kollega Pelder. Yksi minuutti. Kiitos puhemies hollantilaisena tunnen varsin hyvin historialliset suhteet Taiwanin suuntaan. Nämä ovat jo <clears throat> varsin pitkäikäiset ja siksi Euroopan unionin ja Taiwanin välinen kumppanuus ei ole mikään sattumanvarainen asia. Pari vuotta sitten asiasta käytiin keskustelua myöskin täällä Euroopan parlamentissa – ja siinä yhteydessä puhuttiin vapakauppasopimuksesta. Nyt kuitenkin kahden vuoden kuluttua joudun toteamaan, että mitään konkreettista ei ole tapahtunut. Taloudelliset suhteet eivät ole kovinkaan kummasti kasvaneet. Kun taas Taipeen ja Kiinan väliset suhteet ovat olleet enemmänkin tapetilla. Kollegi Kiitos Rebeldon. Puolitoista minuuttia loppuun. Ryhmien edustajana kollega Kolnish. Eh, cher collègue Belder. Hyvä kollega Belder, portugalilaiset sanovat teille varmasti, että ei tässä nyt ole kyse kiinalaisista, vaan he, äh, äh, hollantilaisista he olivat jo paljon ennen hollantilaisia siellä. No, tämä 1949 siellä kommunismista pääsiin ja väestö on ollut hyvin kurinalaista, äh, perinteiset arvot ja kulttuuri, joita viljellään edelleenkin, ovat johtaneet tähän valtavaan kehitykseen. Näin olisi voinut tapahtua Kiinassakin, jos Mao ei olisi siellä vaikuttanut. Ja niinpä Taiwanissa on kehitytty suuresti ja, ja se johtaa siihen, että kilpailu Taiwanin kanssa, joka tietenkin on tarpeen myös kansainvälisissä kauppasuhteissa, ei kuitenkaan perustu, tai ainakin vähemmän perustu tällaiseen sosiaaliseen dumppaukseen toisin kuin muissa maissa, varsinkin tässä suuressa kommunistimaassa, josta nyt tuntuu tulleen viime aikoina kapitalismin paratiisi, nimittäin Manner-Kiinasta puhun. Mitä tulee vapaakauppaan, niin siitä voidaan keskustella vielä, mutta me emme saa ainakaan unohtaa, että me voimme Taiwanin kanssa oikein hyvin perustaa viralliset suhteet, jätetään tekopyhyys, eh, ja taivanilaiset ja mannerkiinalaiset voivat vapaasti päättää, eh, minkä, mille maalle itsenäisyys annetaan. Joka tapauksessa me haluamme tukea Taivanin pääsyä YK sisarjärjestöihin. Suurkiitokset sitten herra Golnish ja sitten muut puhujat. Ensimmäisenä puheenvuoron saa edustaja Andre Kiene, kaksi minuuttia. Thank you, commissioner colleagues. Taiwan has... Kiitos komission jäsen kollegat. Taivan on vahva talousmaa ja eurooppalaiset yritykset toimivat kaikilla Taivanin sektoreilla. Monilla yrityksillä on yhteisyrityksiä taivanilaisten yritysten kanssa. Eurooppalaiset ovat sijoittaneet yli 30 miljardia dollaria sinne ja me olemme suurimpia ulkomaalaisia investoijia Taivanissa. Suurin osa PK-yrityksistä, jotka toimivat äh, Taivanissa, niillä on myöskin suhteita Kiinaan ja nämä ovat alueellisesti integroituja tehokkuuden aikaansaamiseksi. Sitten poliittinen ulottuvuus tämän päivän keskustelussa. Me kaikki tiedämme, kuinka hankala Taivanin kansainvälinen asema on. Tämä vaikuttaa myöskin sen sopimussuhteisiin. Äh, Taivan on rauhanomainen demokraattinen maa ja täten sen täytyisi olla osa globalisoitunutta äh, muihin yhteyksissä olevaa maailmaa. Taloudelliset puitesopimukset Kiinan ja Taivan välillä on hyvä asia ja se, että ECFA on saatu aikaiseksi, se osoittaa sen, että Taivanin roolille maailmankaupassa on hyväksytty. Lopuksi haluaisin sanoa, että Taivanin asema globaalissa taloudessa antaa oikeutusta tiiviimmille suhteille Euroopan kanssa. Lisäksi ECFA, EUn ja Korean väliset sopimukset, EUn ja Singaporen väliset sopimukset tarkoittavat sitä, että nyt täytyisi saada aikaan sopimus myöskin EUn ja Taivanin välillä. Ja sekä EU että Taivan hyötyisivät sopimuksena, ei sen takia, että kauppa lisääntyisi molempisuuntaisesti, vaan myöskin tulisi kolmisuuntainen kauppa EUn, Taivanin ja Kiinan välillä. Kiitos kollega Andri Sitten edustaja Kotsoliino Dopo Giappone. Japanin, äh, Etelä-Korean jälkeen ja myöskin täällä käsittelyn Kiinan jälkeen äh, on mielestäni nyt korkea aika tehdä valinta ja avata neuvottelut myöskin Taivanin kanssa. Äh, niin kuin tiedätte, kaupan volyymi on viime vuosina kasvanut suuresti, joskaan kaikkia potentiaalia ei edelleenkään ole otettu käyttöön. Taivan on kuitenkin äärimmäisen tärkeä ulkomaisten investointien kannalta. Ja sitä varten eh, eurooppalainen eh, ja Taivanin välillä eh, solmittava kauppasopimus olisi äärimmäisen tervetullut. Meidän on oltava tarkkana, että me kuitenkaan ole jälkijunassa asian kanssa. Meidän on tiivistettävä yhteistyötä ja päästävä eteenpäin äh, päättäväisesti tällä saralla. Tässä avautuu myöskin mahdollisuus äh, harjoittaa Euroopan unionin sisällä äh, kasvuun perustuvaa politiikkaa. Taivan on myöskin hyvä esimerkki ei pelkästään taloudellisesta kasvusta, sosiaalisesta edistymisestä, se on kaiken kaikkiaan ansainnut paikkansa VTOssa. Toivon, että Euroopan komissio pystyy avaamaan uusia latuja myöskin Taivanin kanssa jatkossa tämän sopimuksen suhteen. Grazie. Kiitos sitten Rinaldi. Komissaario, Kiitokset puhemies. Taivan on kauppakumppaneistamme äärimmäisen tärkeä. Ja niin kuin täällä on todettu, monet maat ovat jo solmineet sopimukset Taivanin kanssa. Taivan on myöskin demokraattinen maa. Me käymme kauppaa samalla kielellä. Meillä on selvästikin yhteisymmärrystä keskenämme. Siksi ei riitä, että jätämme huomiota Taivanin, kun äskettäin puhuimme myöskin Kiinan kanssa solmittavasta äh, investointisopimuksesta. On hyvä äh, tarkastella tosiasioita, äh, esimerkiksi patentteja, teknologian huippuosaamista ja muita sektoreita. Kyse ei ole pelkästään kaupallisista argumenteista, vaan myöskin moraalisista, henkisistä, demokraattisista kysymyksistä. Niiden osalta voimme olla rauhallisin mielin. Taivan äh, on olemassa oleva äh, maa. Sehän on tunnustettu jo kansainvälisellä tasolla ja esimerkiksi kansainväliset äh, järjestöt ovat sen ottaneet jäseneksi. Ajattelin nyt vaikkapa siviiliilmailujärjestöä. Siksi emme saa unohtaa vallitsevaa tilannetta. Toivon, että toteutamme tämän sopimuksen mahdollisimman nopeasti myöskin konkreettisella tasolla. Klaes. Suurkiitokset sitten äh, edustaja Klaes. Ja, thank you, äh, voorzitter. Um... Kiitos, puhemies. Kauppasopimus EUn ja Taiwanin välillä on aika merkittävä asia. Kauppa kauppayhteydet viimeisen 25 vuoden aikana ovat kasvaneet huomattavasti. Se tarkoittaa sitä, että Taiwanilla on tärkeä asema, mutta ei sillä kansainvälisellä näyttämällä kovin helppoa ole, koska Kiinan kansantasavalta katsoo koko ajan olkapään yli e, mutta Taivan on demokratia ja tätä ei voi riittävästi korostaa. EUn ja Taivanin yhteinen kauppasopimus pitää olla mahdollista, koska tällaista muidenkin maiden kanssa Taivan on ryhtynyt neuvottelemaan. Se hyödyttäisi eh, tai antaisi Taivanille mahdollisuuden päästä diplomaattisesta umpiosta pois ja tämä viesti varmasti menisi perille myös Kiinaan. Eh, parempi pääsy Taiwanin markkinoille EU-yrityksille olisi tärkeää ja tämä kannustaisi varmasti myös immateriaalioikeuksia suojaamaan. Taiwanin viranomaiset ovat ryhtyneet toimenpiteisiin, paljon kuitenkin vielä on tehtävänä. Kiitos sitten edustaja Lisä. <clears throat> Dziękuję bardzo pani przewodnicząca, panie komisarzu, szanowni państwo. Kiitos puhemies, herra komissaari. Hyvät kollegat, monet täällä paikalla olijat, minäkin olin Taivanissa muutama kuukausi sitten käymässä. Siellä näin, että se on demokraattinen maa. Tapasin poliittisten, kahden suurimman poliittisen puolueen edustajia ja se on vahvistus myös sille, että se toimii niin kuin demokratia siellä on äh, vaaleja ja äh, poliittista kilpailua. Tätä pitää todella korostaa, koska kaikkialla Aasiassa ei ole asiat näin hyvin. Minä näin äh, huipputeknologiaa, ähm, taloudellisesti edistyneitä yrityksiä – Tänään puhuttiin paljon suhteesta Kiinaan, mutta joitakin tosiseikkoja viime kuukausilta pitäisi muistaa, nimittäin joka päivä kymmeniä lentokoneita – kansantasavallasta laskeutuu Taivaniin ja taivanilaisia lentokoneita Pekingiin ja Shanghaihin ja kymmeniä tuhansia kiinalaisia käy Taivanissa. Taivanilaiset yritykset ovat sijoittaneet miljardeja dollareita kansantasavaltaan ja jos tänä päivänä puhutaan Euroopassa siitä, että eh, kansantasavalta on maailman suurin eh, viejämaa, niin pitää muistaa, mitkä ovat suurimmat eh, vientikohteet tai mitkä, mitkä ovat suurimmat kiinalaiset viejät. Itse asiassa seitsemän näistä suurimmasta viejästä äh, on osi, äh, suurimmaksi osaksi taivanilaisessa omistuksessa. Ja tämänkin takia meidän kannattaa todella äh, lähentää suhteita EU-hun, koska tämä hyödyntää molempia maita. Kiitos sitten edustaja Padia Ikuche. Kiitos puhemies komissaari kun tarkoitus on tiivistää Euroopan unionin ja Taivanin välisiä kauppasuhteita. Tästä on muutoin jo vuosikymmenten aikana saatu lisää kokemusta. On selvä, että tarvitsemme selkeän vastauksen asiaan. Euroopan unioni tukee demokraattisia rakenteita, joita Taivanista selkeästi on löydettävissä. Sama koskee myöskin Etelä-Koreaa. Sopimuksesta olisi hyötyä molemmille osapuolille, sekä investointien että kaupallisen toiminnan välillä. Myöskin huipputeknologia vaihto olisi piristysruiske suhteillemme. Me tarvitsemme selkeitä kauppapoliittisia sääntöjä, joiden puitteissa sopimus voitaisiin toteuttaa myöskin käyt, käytännössä. Joskin luonnollisesti haluamme siihen mukaan myöskin lausetkeet, jotka säätelevät sosiaalista puolta. Kiitos sitten Watson. Puhemies, edellisessä keskustelussa puhuttiin ensimmäisestä itsenäisestä kauppainvestointisopimuksesta. Ja tämä on historiallinen hetki, koska se, että meillä on ensimmäinen sopimus, sen ei tulisi tarkoittaa sitä, että sen tulisi olla ainoa, vaan meillä on mahdollisuus Taivanissa, joka on Kiinan vieressä. Saari on eurooppalaisten yritysten hyvin tuntema. Me olemme käyneet kauppaa sen kanssa vuosikymmeniä ja hyvistä syistä tämä Aasian tiikeri, se on vapaakauppa-alue EU on suurin ulkomainen investoija Taiwanin markkinoilla. Me käymme neuvotteluja, mutta kahdenväliset kauppamäärät ovat jälkijunassa ja potentiaali kahdenvälisille investoinneille ovat valtavat. Komission jäsen puhui siitä, että tulisi edistää Euroopan arvoja Kiinan kanssa. Sopimusten kautta me voimme osoittaa tukea demokraattiselle Taiwanille ja jos me päätämme, että me neuvottelemme sopimuksesta Kiinan kanssa, ja haluamme lisätä kauppamäärää, niin silloin meidän tulisi samaan suuntaan ajatella asioista myöskin Taivanin kanssa ja toivoa, että Euroopan investointipankki lähtisi investointeihin. Eli pyytäisin, että komissio ehdottaisi rinnakkaista investointisopimusta Taivanin kanssa. Tämä olisi voittovoittotilanne molemmille osapuolille. Investoijien mahdollisuudet äh, kasvaisivat ja investointivirrat äh, kasvaisivat myöskin. Kiitos. Teille olisi sinisen kortin kysymys kysymys Kasakilla. Otatteko vastaan? Herra Kasak, olkaa hyvä. Sir Watson Herra Watson, Sir Graham Watson, te tunnette Kiinan hyvin ja, ja mainitsitte, kuten tärkeää on kehittää suhteita myös Taivanin suuntaan mutta tiedätte, kuinka arkaluontoinen Taivanin tilanne on suhteessa Manner-Kiinaan. Mitä te ajattelette, tai miten te ajattelette, että Kiina reagoi, jos EU päättää kehittää kauppasuhteitaan Taivaniin? Pitäisikö meidän pelata Manner-Kiinan, pelata Manner-Kiinan reaktiota? Herra Watson. Herra puhemies, äh, jalo ystäväni Kasak nyt kosketti sellaista kohtaa, joka varmaan on tiettyjen jäsenvaltioiden johtajien mielessä. Mutta unionin täytyy olla rohkea näissä asioissa. Kiinalla ei ole virallista vastustusta kauppaan Taivanin kanssa, eli Siinä tapauksessa se ei voi puolustettavalla tavalla vastustaa tällaista sopimusta Taiwanin kanssa. Meidän etuimme mukaista on edistää meidän arvojamme, toisin sanoen käydä kauppaa kaikkien maiden kanssa ja demokratioiden kanssa. Meillä on paljon enemmän yhteistä kuin niiden maiden kanssa, jotka eivät ole demokratioita. Kiitos. Seuraavaksi kollega Fjellner. tack så mycket, fru ordförande. EU... Kiitos puhemies. Käymme keskustelua Vapaakauppasopimuksesta täällä on viitattu sekä Etelä-Korean että Japanin välisiin kauppasuhteisiin. Nämä ovat äärimmäisen tärkeitä kysymyksiä myöskin Ruotsille. Taivan on erityisen tärkeä taloudellinen kasvava kumppani. Ja tähän mennessä meillä ei ole vielä selkeää kauppasopimusta Taivanin kanssa. Emmekä me vaan pelkää sopimuksen solmimista tällaisen potentiaalisen kumppanin kanssa. Sillä on selkeä oma paikkansa esimerkiksi YK ja muissa kansainvälisissä järjestöissä. Meidän on oltava nyt luottavaisin mielin. Meidän pitää uskoa Taivaniin. Taivanilaiset eivät halua luonnollisesti solmia minkäänlaista kauppasopimusta Euroopan unionin kanssa, jossa samanaikaisesti heidän omat suhteensa Kiinan suuntaan joutuvat vaakalaudalle. Mitä meidän on tehtävä, jotta tällaista kilpailuasetelmaa ei tapahtuisi, syntyisi? Olemme puhuneet nyt pitkään Kiinan suhteista. Kyse on suuresta diktatuurimaasta, joka pitää kynsissään pientä demokraattista maata. Mielestäni tätä asiaa on syytä tarkastella nimenomaan moraalisesti ja siksi Euroopan unionin ja Taiwanin välinen sopimus on mielestäni välttämätön huolimatta esteistä. Kutas. Kollegat, niin me olemme päättäneet kehittää suhteitamme Aasiassa neuvottelemalla kunnianhimoisia kauppasuhteita. Monet Taivanin naapurit tai maa Vietnam ovat mielellään ryhtymässä EUn kanssa suhteisiin ja me emme voi nyt sitten mitenkään syrjiä yhtä aluetta ja, ja kieltää heiltä sosiaalisia ja taloudellisia etuja, joita tällainen sopimus sisällään pitää. Mutta kuitenkin EUn pitää noudattaa kansainvälisiä sääntöjä ja vaatimuksia ja kansainvälisesti Taiwanille on annettu mahdollisuus rakenteellisella politiikalla. Heillä on 19 sopimusta Kiinan kanssa ja 31 sop- kahdenvälistä sopimusta muiden maiden kanssa. Taivan kuuluu VTOhon ja, ja APEKkiin, joten minä kannatan parempia suhteita. Kiitos sitten edustaja Dias de Mer. Kiitokset puhemies, kun ottaa huomioon sen, että Taivan on maailmanlaajuisesti 18 sijalla, kun puhumme kaupasta, maailmankaupasta, on selvää, että suhteiden solmiminen Taivanin kanssa on välttämätöntä. Meillä on jo pitkät vuosikymmeniä kestäneet suhteet Taivanin kanssa ja nyt meillä on mahdollisuus uuden sopimuksen myötä vahvistaa – ja tiivistää suhteitamme. Erilaiset äh, äh, kaupalliset äh, tekijät liittyvät myöskin demokratiaan. Ja siksi Taivan onkin strategisesti äärimmäisen tärkeää. Haluaisin kannustaa komissiota ja, ja komissaari de Kruhtia toteuttamaan tämän investointi- ja kauppasopimuksen Taivanin kanssa. Asian äh, asiasta löytyy aivan musta valkoisella. Esimerkiksi VTO on, taivaan on päässyt mukaan ja asiasta on käyty keskusteluja myöskin täällä Euroopan parlamentissa. 2010 saatiin aikaiseksi EKFA-sopimus Kiinan kanssa ja myöskin omaisuuden suojelusopimuksen taivaan on tullut mukana. Myöskin eh, Yhdysvaltain kanssa eh, käydään jatkuvasti eh, puitesopimuksia. Ja sama koskee myöskin yhteistyösopimusta. Ja kuitenkin, vaikka uuden sellainen kanssa Taivanilla ei ole diplomaattista sopimusta. Siitä huolimatta kauppasopimus saatiin aikaiseksi Honduraksin, Guatemalan, Nicaraguan ja Panaman kanssa. Taivan on jo solminut kahdenvälisen kauppasopimuksen, joten tätä taustaa vasten mielestäni myöskin Euroopan unionin on suorastaan velvollisuus solmia sopimus Taivanin kanssa. Tuhan. Kiitos. Ilmeisestikään Luhan ei ole salissa, eli voimme siirtyä menettelyyn ilman puhujalista. Ja hän, jos hän tulee saliin, niin hän saa puheenvuoron myöhemmin. Eli haluaisin ensin antaa puheenvuoron herra Kelille. Kiitos, puhemies. Olen iloinen voidessani puhua tästä aiheesta tässä salissa tänään herra Tanak, joka on hyvin oppinut. No hän sanoi kaiken tarvittavan, kun hän puhui edistyksestä, jota, jonka Taivan on saavuttanut. Hän puhui rahoituksellisesta dynamismista, taloudellisesta ihmeestä ja kaikista näistä olosuhteista, jotka, joissa on täysin järkeä ja myöskin ajoitus on täydellinen. Keskustelemme Taivanista melkeinpä yhtä aikaa, kun puhumme suhteista Kiinaan ne eivät ole toisiaan poissulkevia. Meidän tulisi pyrkiä parantamaan suhteita molempiin maihin, aivan erityisesti mitä tulee kauppa-asioihin. Meidän täytyy myöskin pitää mielessä se, että Taivan äh, jakaa samat demokraattiset arvot kuin me, eli meidän velvollisuutemme on äh, auttaa Taivania näissäkin äh, asioissa, ja olen iloinen tästä tämän tästä keskustelusta. Morvai. Kiitos sitten, Morvai kiitos hyvät kollegat jos kävelee budapestin kaduilla niin sieltä näkyy surullisia näkymiä tyhjiä kauppoja näyttöikkunat tyhjinä pienet yritykset menneet konkurssiin, perheyritykset eivät ole selvinneet ja tästä perheetkin joutuvat kärsimään, ehkä perheet hajoavat syystä, että he eivät voineet vastata kilpailuun monikansallisten ketjujen kilpailuun. He olivat liian heikkoja. Ja toisaalta on pieniä ja suurempia yrityksiä, jotka tuovat tuotteitaan Aasiasta, vähemmän hyvälaatuisia tuotteita. PK-yritykset Unkarissa eivät pärjänneet kilpailussa. Ei minuutissa kaikkia ehdi kertomaan, mutta sen verran vaan haluan valottaa, että kun EU neuvottelee kauppasopimuksia ja kun me keskustelemme näistä, niin muistakaa myös näiden pienyritysten edut. Stikon pyytäisin teitä pysäyttäytymään asiassa ja myöskin pitämään puhuja, puheajasta kiinni. Kukan? Kiitos. Taivan on seitsemänneksi suurin EUn kauppakumppani Aasiassa ja se, että me vahvistamme molemminpuolista yhteistyötä alueella, se on molempien osapuolten etujen mukaista ja tästä syystä haluaisin tukea neuvotteluja EUn ja Taivanin välisen sopimuksen aikaansaamiseksi myöskin se, että Taivanin ja Kiinan väliset suhteet ovat vahvistuneet. Se on mahdollistanut EUlle sen, että me olemme voineet laajentaa toimintaamme Taivanin suuntaan ja Kaakkois-Asian suuntaan. Meidän tulisi pitää mielessä se, että EUn tulisi paremmin käyttää hyväksi sitä, mitä Taivanilla on tarjottavana tutkimuksessa ja kehityksessä, jotta me voimme parantaa kilpailukykyämme. Kokemukset Slovakiasta vahvistavat sen, että taivanilaiset sijoitukset keskittyvät sektoreille, joiden lisäarvo on suurta ja täten meidän olisikin haettava mahdollisuuksia neuvotella tällaisista molempia osapuolia hyödyttävistä sopimuksista. Kiitos sitten Brons. E Kiitos. EUlla on alijäämä, kaupan alijäämä tavaroissa, mutta palvelu ylijäämä. Ja Britannialla on selkeästi tavara alijäämää yksi kolmeen suhteen ja toisaalta palveluiden ylijäämä pienenee koko ajan. Britannian sijoitukset Taivaniin ovat todella pieniä verrattuna taivanilaisiin. Se tarkoittaa sitä, että tämä on brittiläistä pääomaa, joka menee Taivaniin ja rahoittaa kilpailua Taivanissa. Ja lisäksi se maa sijoittaa kaukoidän halpoihin talouksiin Esittelijä eh, kannattaa, ei pragmaattisista syistä eh, ehdota tätä kauppaa, vaan sen takia, että tämä täyttää VTOn tavoitteen avata maailman kauppa. Tässä ei haeta itse asiassa EUlle tavoitteita, täytetä EUn tavoitteita vai maailmankaupan tavoitteita. Bilan on viimeinen puhuja pani przewodnicząca! tajwan wyraził gotowość negocjacji dwustronnej umowy handlowej. kiitos puhemies taiwan on e, jo e, ilmoittanut valmiutensa neuvotella kahdenvälisestä sopimuksesta vaikka maa ei vielä ole saanut e, tunnustusta kaikkialta mutta kuitenkin meidän etumme on kuitenkaan me emme saa hoitaa suhteita taipeihin pekingin suhteiden kustannuksella ja tällaiset sopimukset saattavat olla kuitenkin meille hyödyllisiä, jotta pääsemme tätä kautta myös Kiinan markkinoille. Ja tämä on vaihtoehto tai täydennystä äh, kauppasopimukselle Kiinan kanssa. Ja samalla me tuemme demokraattista oikeusvaltiota, jossa on monipuoluejärjestö. Ja senpä takia minä kannatan Taivanin kanssa äh, suhteiden äh, syventämistä investointisuoja on hyödyllinen varsinkin kun ajatellaan, miten pitkälti tai miten kehittynyt Taivan on maana. Ja sitten komission jäsen de Thank you. Uh, Kiitos, rouva puhemies. Esitän asiani lyhyesti, koska kerroin jo politiikastamme Taivanin suuntaan johdantopuheenvuorossani. Haluaisin painottaa sitä, että me teemme päätöksemme täysin riippumattomasti ottaen huomioon sen, mikä on EUn ja sen kansalaisten etujen mukaista. Me emme tietenkään pidättäydy neuvotteluista Taivanin kanssa sen takia, että Kiina vastustaa niitä me, tämä on meidän oikeutemme käydä neuvotteluja, mutta toisaalta muut kriteerit myöskin astuvat kuvioihin. Esimerkiksi näiden neuvottelujen tulos suhteessa muihin poliittisiin valintoihin. Minun täytyy sanoa, että tällä hetkellä meidän resurssimme on käytetty loppuun ja tämä on asian ilmaisemista hyvin maltillisesti, mutta emme täysin sysää syrjään mahdollisuutta käydä neuvotteluja investointisopimuksesta, jossa puhuttaisiin myöskin markkinoille pääsystä. Tämä käsitellään ajallaan olen myöskin saanut parlamentilta oikein hyvän viestin, koska tuki oli melkeinpä yksimielistä sen suhteen, että meidän tulisi luoda kaupan tasolla tiiviimmät suhteet Taivanin kanssa. Ja tämän pidämme todellakin mielessämme ja palaamme tähän mm, tämän kysymyksen pariin komissiossa. Kiitos, hyvät naiset ja herrat. Keskustelu on päättynyt me olemme saaneet tästä yhden päätöslauselmaehdotuksen ja tästä äänestetään huomenna kello. yksitoista kolmekymmentä ja nyt sitten siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla